Pan przewodniczący. Wznawiam posiedzenie. Me jatkamme istuntoa eilisen. Pöytäkirjat on toimitettu. Onko huomioita niihin? Jos ei, voimme hyväksyä ne. esityslistan mukaan. Meillä on yhteiskeskustelu nelipaketimietinnöistä. Ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä De Grandes Pascua. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission varapuheenjohtaja, arvoisa herra Tajani, hyvät naiset ja herrat.